julkilausumaa Valko-Venäjän ydinturvallisuudesta. Ensimmäiseksi komission jäsen, olkaa hyvä. Bienvenido, señor comisario. Tiene usted la palabra. Teillä on puheenvuoro nyt komission jäsen, olkaa hyvä. My dear colleagues, on... Hyvät kollegat, arvoisat jäsenet, eh, eh, komissari Kanjeten puolesta. Haluan eh, vastata kysymykseen koskea valko ydinlaitosta. Tarkoituksenamme on nyt hiukan päivittää sitä, millä tavalla tulemme varmistamaan, että että tämä ydinvoimala toimii erittäin tiukkojen äh, turvallisuusnormien puitteissa. Ydinturvallisuushan on komission yksi pääperiaatteista, niin kuin jo, niin kuin jo energia-alan peruskirjassamme todetaan. Me äh, käytämme kaikkia mahdollisia välineitä varmistaaksemme niin, että kaikkein tiukimmat äh, turvallisuusstandardit ovat voimassa myös kansainvälisestä, kansainvälisesti kaikkialla. Siitä ei ole poikkeuksia. Mitä sitten tulee EUn ja valko ydin, ydinyhteistyöhön, meidän on lähestymistapamme valko suuntaan on aina ollut ja aina perustunut turvallisuusnäkökohtiin – aina vuodesta 2011 lähtien Euroopan unioni on, on toi, avustanut valko ydinturvaviranomaisia turvatarkastuksiin ja muihin liittyvissä toimenpiteissä välineistöt mukaan lukien, mukaan, samoin mukaan lukien, mitä, mitä tulee lisenssi, lisenssisopimuksiin, alihankintasopimuksiin ja paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin. 2015 Äh, huhtikuusta lähtien EUn asiantuntija on ollut äh, Minskissä, jossa äh, pyrimme varmistamaan ja valvomaan ydinlaitoksen rakentamisen vaiheita ensimetreistä alkaen ja samaan aikaan varmistamaan sen, että sitten asianomaisen maan viranomaisilla on parhaat mahdolliset valmiudet ja uusin tieto käytössään. Niin, niin ikään valko ydinturvallisuuskeskus on vahvistanut sekä teknisiä että henkilökuntaan liittyviä valmiuksiaan. Valko, Valko-Venäjän viranomaista pitää edelleen tukea ja, ja vahvistaa, ja sen vuoksi sitten valvonta-apua meillä, meillä meillä on äh, tarjota. Mitä sitten tulee ydinturvallisuuden stressitesteihin? Kuten totesin, avoimuus, avoimuus on aivan olennaista, kun puhutaan ydinturvallisuudesta. Työskentelemme yht, äh, avoimessa, avoimella tavalla naapurimme kanssa, minkä ansiosta sitten voidaan luoda vahva pohja asiantuntemukselle tässä, tässä hengessä komissio äh, äh, on tyytyväinen siitä, että äh, valko on käyttänyt laajasti hyväkseen näitä vertaisarvioita ydinturvallisuuden alalla ja myöskin myös ydinturvallisuusviraston selvityksiä. Tähän stressitestiin liittyen, liittyen haluan varmistaa ja selventää paria seikkaa, jotka ovat olennaisia ymmärtää koko prosessin kannalta. Ydinturvallisuuden stressitestit EU ja lähimaissa toteutuvat vapaaehtoispohjalta noin juridisesti ajatellen Euroopan unioni ei voi pakottaa sen paremmin jäsenmaita kuin kolmansia maitakaan, jotka käyttävät siis ydinenergiaa moisia testejä tekemään mutta äh, vallitsee yleinen poliittinen sitoumus EUn sisällä, äh, että nämä testit ovat tarpeen ja että niiden, äh, ja niiden avulla pyritään sitten vahvistaa ydinturvallisuutta. 2011 EUn silloiset jäsenmaat peräänkuuluttivat nykyisten ydinlaitosten ydinturvallisuuden testaamista ääriolosuhteissa. Ja sen lisäksi vaativat, että myöskin naapurimaiden vastaavia yksiköitä testataan samalla tavalla. On erittäin kannustavaa että, että Ukraina on tällaisen, tällaisen stressitestin teettänyt, tehnyt, ja Armenia on niin ikään Euroopan unionin rahallisella tuella valmis tällaiset testit toteuttamaan. Toisekseen stressitestit ovat kunkin maan oma asia, kuuluu heidän omaan toimivaltaansa. Sen, sen maan kansallinen ydinvoima, ydinturvallisuusviranomainen sen toteuttaa ja sitä valvoo ja se, sitten sen jälkeen, kun tämä arvioinnin tulos on saatu valmiiksi ja raportoitu eteenpäin, vasta siinä vaiheessa komissio voi omat arvionsa toteuttaa omien turva, ydinturvapiranomaistensa toimesta. 2011 kesäkuussa komission aloitteesta useat naapurimaat, valko mukaan lukien, ilmaisivat halunsa osallistua näihin stressitesteihin allekirjoittamalla julistuksen äh, koskien nimenomaan näitä ydinturvallisuuden stressitestejä. Äh, sen äh, koomin olemmekin sitten valko pyrkineet patistamaan näiden testien tekemiseen, tekemiseen komissio äh, on tämän, tämän vuoden helmikuussa viimeksi äh, äh, tätä mm, valko penännyt ja saanut siihen myönteisen reaktion. No niin, sitten seuraavat askeleet. Komissio sai valko kuulla, että se on nyt sillä on tällaiset oikeudelliset ja juridiset puitteet valmiina tällaisen stressitestien tekemiseksi. Niin ikään valko on äh, antanut ymmärtön, että mitä tulee Ostrovessin stressitestiprosessiin, kansallinen arviointiraportti tullaan esittelemään äh, komissiolle, siis tullaan esittelemään vielä komissiolle siis tämän vuoden ja ensi vuoden mittaan. Mitä tulee sitten äh, näihin valmisteluihin koskien vertaisarvioita, ne on saatettu loppuun. Euroopan ydinturvasääntelyviranomaisten äh, äh, ja komission välisen yhteistyön avulla nämä asiantuntijat toteuttavat tämän vertaisarvion niin heti, heti kun ovat saaneet tämän kansallisen testin tulokset käsinsä. Tämä jo sinällään on on myönteinen, myönteinen edistysaskel. Äh, äh, äh, ja me odotammekin tätä selontekoa mitä pikimiten. Me olemme parhaillaan valmistamassa teknistä missiota valko tätä testin etenemistä seuraamaan ja valvomaan. Vielä haluan vahvistaa teille, että komissio on todellakin sitoutunut sitoutunut yhteistyössä valko viranomaisten kanssa parantamaan maan ydinturvallisuutta. Me haluamme ottaa ja varmistaa sen, että, että valko ydinturva on korkeammalla mahdollisella tavalla. Siinä ovat kun kansainväliset kumppanimme samalla viivalla kanssamme. Eh, lisäksi eh, kehotamme tietysti sitten lähimpiä eh, naapurimaita Liettua esimerkiksi seuraamaan, mitä Ostrovisin ydinvoimalaitoksella on tekeillä. Vakuutan teille, että Euroopan komissio on kyllä tilanteen tasalla sitä mukaan, kun näitä tilanteita kehkeytyy. Kiitoksia. Kiitoksia paljon komissaarille. Ensimmäiseksi puheenvuoron edustajista saa edustaja Mamikis. Paljon kiitoksia hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat, Valko, Venäjän ydinlaisuus turvallisuus ähm, on jo 1980-luvulta asti ollut ähm, tarkkailussa Chernobylin onnettomuuden jälkeen erityisesti 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria on käytetty Slovetsin ydinvoimalaan. Ja täytyy huomata, että reaktio, reaktori on samantyyppinen kuin Hanhikiven, Hanhikiven ydinvoimalla hankkeessa Suomessa. Tämä on ymmärrettävää. Valko-Venäjällä ei ole aikaisemmin ollut ydinvoimalaa ja on epäilyksiä siitä, osaisiko maa hoitaa laitosta. Ja pystyisikö Belarus yksin järjestämään stressitestit, jotka ovat tarpeen, jotta voitaisiin kansainvälinen atomenergia järjestö vakuuttaa. Ja tämän lisäksi pitäisi tehdä kattava vaikutusten arviointi erityisesti juomaveden osalta myöskin Liettuan alueelle ulottuen. Euroopan unionin ja valko välisten sanktioiden purkaminen etelee ja siksi ehdotan, että nykyisiin kysymyksiin Asrovetsin ydinvoimalan ympärillä löytäisiin nopeasti ratkaisu. Täytyy ottaa huomioon että ydinenergian alalla ei voi olla muita ratkaisuja kuin monintasoinen yhteistyö eri kumppaneiden välillä, niiden, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti mukana. Ähm, Euroopan unioni, Valko-Venäjä, Liettua, Venäjän federaatio erityisesti, ottaa myöskin huomioon ja kaikki muut sidosryhmät. Haluaisin myöskin huomata, että ydinenergia on kaikkein turvallisempia energiamuotoja ja oikein käytettynä nämä laitokset kestävät vuosikymmeniä. Kiitoksia. Kiitos ja sitten edustaja Fotiga. Dziękuję panie przewodniczący. E, to tereny Białorusi najbardziej ucierpiały w wyniku... Kiitoksia puhemies. Valko-Venäjä on maa, joka kärsi Tchernobylin katastrofista kaikkein pahiten. 23 prosenttia maan alueesta arvioiden mukaan saastui tuolloin ja näistä syistä Valko-Venäjä on harjoittanut erittäin varovaista politiikkaa ydinvoiman suhteen. Se ei ollut kovinkaan hanakka osallistumaan projekteihin, joissa uusia ydinlaitoksia rakennettiin. Tämän jälkeen maa on muuttanut politiikkaansa ja nyt haluaa osallistua näihin projekteihin. Tämän lisäksi Venäjän federaatio harjoittaa hiukan epäselvää politiikkaa. Ostrovits on yhteishanke valko ja Venäjän välillä ja pieni osa rahoituksesta tulee Suomesta. Ostrovits on vain noin 50 kilometrin päästä Liettuan pääkaupungista. Se on hyvin lähellä valko ja Liettuan rajaa. Ja tämän lisäksi alue, jolle ydinvoimalla rakennetaan, on alue, jossa on seismisiä riskiä, riskejä. Tämän lisäksi tämän ydinlaitoksen yli lentää ilmailuliikennekäytävä. Uskon, että tätä käytävää olisi pakko muuttaa. Miksi luettelen kaikki nämä seikat? Ensinnäkin siksi, että voisin alleviivata sitä, ettei valko ole kaikkien sitoumuksiaan kunnioittanut kaikkia Espoon sopimuksen ehtoja, eikä kaikkia niitä elementtejä, joita valko piti tarjota selvennyksiksi, ole saatu. Tämän lisäksi tällä valko alueella asuu myöskin puolalaisia, jotka ovat protestoineet tämän kaltaisen laitoksen rakentamista. Kiitoksia. Jos sopii, niin puhun liettua äidinkieltäni. Hyvä puhemies, komission jäsen, kollegat. Lukashenko neljä vuotta sitten avoimesti julisti, että Ostrovestin ylin, ydinvoimalla tulee olemaan kaikkein halvin koko maailmassa. Näin hän sanoi siteeraten. Ja kun kuulen tämän, niin minua pelottaa todella ja uskon, että kukaan ei voi pysyä rauhallisena. Olisi hassua, jos e, olisikin käynyt niin. E, jos tämä olisi ollut totta, koska Ostrovest on rakennettu asiattomalla tavalla ja rahaa säästäen. Minkäänlaisia asianmukaisia stressitestejä ei ole suoritettu ja myöskin venäläistyylisiä varkauksia on tapahtunut. Tämä on rakennettu 30 kilometriä Vilnasta. Tämä on aivan tyypillistä rakentaa rajan läheisyyteen. Ja komission selostukset ovat valitettavasti nyt komissaari riittämättömiä. Ostrovestin rakennuspäätös oli Moskovan poliittinen päätös ja tarkoitus oli pitää energia omissa käsissä. Meidän täytyy herätä, koska jos tehdään kompromisseja ydinturvallisuuden suhteen, niin se on tie, tuhon tie. Tsernobylistä ei olla opittu. Olemmeko me oppineet? läksymme siitä. Minä haluaisin muistuttaa kaikkia, että ydinkatastrofit eivät tunne rajoja. Hyvät kollegat, on olemassa yksi mahdollinen ratkaisu. Tällainen laiton rakentaminen täytyy pysäyttää. Ostrovest projekti voidaan hyväksyä tai ottaa huomioon vain, jos käydään asianmukaista dialogia, jotta Euroopan komissio voi valvoa tätä rakentamista. Me, me tarvitsemme Euroopan unionilta selki, selkeän reaktion sekä Minskin että Moskovan suuntaan. Meidän on käytettävä kaikkea mahdollista painostustamme ja vipuvoimaamme vaikuttaaksemme asioihin. En näe mitään syytä, miksi Euroopan unioni ei käyttäisi eh, Iranin kanssa saatuja kokemuksia, kun puhutaan valko kanssa ja myöskin YKssa. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Emma äh, Starka. Jsem rád, že mohu vystoupit k tak důležité... Olen iloinen, että mm, saan osallistua tähän tärkeään keskusteluun että koskien tätä uutta ydinvoimalaa Valko-Venäjän Liettuan rajan äh, liepeillä tietääkseni 440 ydinreaktoria on 30 maassa ja 173 äh, reaktoria parhaillaan rakennetaan tilastojen mukaan. Hiljakkoin äh, vietimme Tsernobylin tragedian vuosipäivää. Tuossa yhteydessä äh, järjestin pyörän pöydän neuvonperun pidon, jossa olivat läsnä myöskin valko edustajat Äh, asiantuntijat ovat äh, vahvistaneet, että uuden äh, ydin, ydinvoimalan rakentaminen vastaa kaikkia, tapahtuu kaikkien nykystandardien normien mukaisesti ja vastaa myöskin sitten standardeja vanhoissa ydinvoimavaltioissa, kuten Belgia esimerkiksi itse asiassa tämä laitos on pidemmälle kehitetty kuin näissä vanhoissa jäsenmaissa konsanaan. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla pystymme sitten vastaavanlaiset sellaisen kaltaiset onnettomuudet ennaltaehkäisemään. Kiitoksia. Ja edustaja Rope. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Kiitokset siitä, että osallistut tähän hyvin tärkeään keskusteluun, joka on koko Euroopalle tärkeä. On kuitenkin harmi, että komission jäsen Kanjete löytänyt aikaa vastatakseen näihin hyvin tärkeisiin kysymyksiin, jotka kuuluvat hänen toimivaltansa alaan. Kyseessä ovat riskit, joita Euroopan unionin rajan lähelle rakennettava ydinlaitos aiheuttaa. On hyvin valitettavaa, että komission jäsenen asenne on näin huoleton Ostrovetsin ydinvoimalan rakentamisen suhteen. Se on rikkonut monia kansainvälisiä standardeja. Komissio antaa hyvin harhaanjohtavia merkkejä. Komission jäsen Kanjete vakuutti minulle vastauksessaan aikaisemmin, että tuossa ydinvoimalassa on aloitettu stressitestejä, vaikka niitä ei ole edes tehty lainkaan. Ja Andrew Kaites, terveysasioista vastaava komission jäsen, sanoi, että valko noudattaa kaikkia kansainvälisiä yleissopimuksia, kuten esimerkiksi Espoon sopimusta, mutta kuitenkin kävi ilmi, että vuonna 2014 valko rikkoi näitä sopimuksia. Miksi komissio sulkee silmänsä tällaisilta rikkomuksilta? Maahan on yleissopimusten sopia osapuoli. Täytyy ottaa huomioon, että nyt ydinvoimalla rakennetaan Euroopan unionin ja Liettuan rajalle. Sitä rakentaa autoritaarinen valtio, jota Venäjä ohjailee, eikä rakennustyö noudata kansainvälisiä standardeja. Ja me tiedämme, minkälainen työkulttuuri maassa on valloillaan ja minkälainen avoimuuskulttuuri heillä on. Esimerkiksi huhtikuussa tapahtui rakennustyömaalla onnettomuus. Osa rakennuksesta sortui, mutta tämä tosiasia piilotettiin ja työmaalla on ollut muitakin huolimattomuuksia. AIEAn asiantuntijoita ei päästetty paikalle arvioimaan töitä. Monia tämänkaltaisia esimerkkejä on ollut. valko ei ole myöskään tehnyt vaikutusarviointia Liettuan jokiin liittyen, eikä se ole myöskään tarjonnut stressitestien tuloksia lentokonetörmäyksen varalta, eikä muitakaan testituloksia. Valko-Venäjän ydinturvallisuusviranomainen ei ole myöskään riippumaton. Tämä tarkoittaa sitä, että ydinturvallisuus riippuu hallituksesta eikä riippumattomasta tahosta. Ja hallitus on ei-demokraattisen maan hallitus. Siksi pyytäisin komissiota antamaan Euroopan parlamentille hyvin selkeän toimintasuunnitelman siitä, kuinka valko saadaan odottamaan kaikkia avoimuus- ja turvallisuusstandardeja, kansainvälisiä standardeja. Tämä pitäisi olla hyvin selvää. Tällainen ydinvoimala, joka on rakennettu turvallisuuden kustannuksella, on täysin ristiriidassa sen kanssa, minkälaisia reilun kaupan käytänteitä meillä on. Ja tällaista sähköä emme halua Euroopan unioniin. Edustaja Rope, teille olisi tarjolla sininen kortti. Edustaja Arnoldsilta, otatteko sen vastaan? Sutinku. Yes. Kyllä otan. Arnots, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. Tämä tietenkin on sellainen kysymys, joka on laajemmalle ulottuva kuin EUn alueelle. Se on kansainvälinen luonteeltaan. Ja mm, tässä puhuttiin aika paljon siitä, mitä komission pitäisi tehdä tässä asiassa. Ja mainitsit myös IAEAan. Ja mietin tässä nyt vain, että kun et antanut mitään konkreettista ehdotusta siitä, mitä haluaisit IAEAan tekemän tekevän tämän asian suhteen, niin voisitko antaa jotain ehdotuksia sen suhteen, mitä IAEA e voisi tehdä enemmän kuin mitä se on nyt tehnyt? Tilanne on hyvin monimutkainen. Ensinnäkin sijainti valittiin mutta vasta tämän valinnan jälkeen ajateltiin, että asiantuntijat voitaisiin ottaa mukaan päättämään siitä, onko kyseinen sijainti sopiva. Tämä on yksi esimerkki toiminnasta. Se, että valko on luvannut stressitestejä järjestää, mutta ei niitä ole kuitenkaan tehnyt, on toinen. Ja komissio on tullut jatkuvasti harhaan johdetuksi. Esimerkiksi komission jäsen sanoi, että stressitestejä on jo tehty. Komissio on monien sopimusten sopia osapuoli ja siksi sen täytyy näitä seikkoja käsitellä ja vaatia, että turvallisuusnormeja noudatetaan, sillä jos katastrofi tapahtuu, me kärsimme siitä. Kiitoksia ja, ja äh, ta, seuraa ydinenergia-asioita äh, pitkin maailmaa, myöskin Euroopasta tietenkin. Tämä on selkeästi EUn sisäinen asia, koska se tapahtuu sen äh, lähialueella. Meillä Valko-Venäjän ydinstrategia liittyy suoraan sen naapureihin, IAEsta ja YK, YK lisäksi valko ja kaikki muut maat, jotka haluavat kehittää ydinteollisuuttaan, joutuvat tietenkin noudattamaan olemassa olevia kansainvälisiä sääntöjä, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassakin pitäisi olla asianlaita, niin kuin kaikissa muissakin maissa. Itsenäisten riippumattomien valtioiden pitäisi saada itse kehittää omaa maataan omalla haluamallaan tavalla, kunhan noudattavat hyväksyttyä kansainvälistä lainsäädäntöä. Jos sitä vastaan rikotaan, se on YK asia. Ja EU haluaa hamuta itselleen lisää valtaa. Kauppa ja talouden yhteistyö on veruke EUn olemassaololle, ei se syy. Tämän lisäksi organisaatio paitsi, että sorkkii omien jäsen, jäseniensä asioita, myöskin sen jäsenmaiden asioita. Kansallisvaltioiden pitäisi kannattaa IAEta e ja, ja välttyä kiusaukselta olla, olla puuttumatta riippumattomien itsemääräämis, itsemääräämisvaltaa käyttävien valtioiden asioihin, jotka noudattavat kansainvälistä lakia. Jos tätä kansainvälistä lakia vastaan rikotaan, kääntykää, sit, käännyttäköön sitten yhdistyneiden kansakulttien puoleen. Meidän pitäisi kaikkien kunnioittaa tätä itsenäisen riippumattoman valtion perusoikeuksia. Ja ei ole mitään perusteita lähteä toimimaan tällaisella yhtenäisenä elimenä ikään kuin mikäänkin suurvalta konsanaan. Meillä on lakeja, meillä on elimiä näiden lakien täytäntöpano valomiseksi, kun ajatellaan näinkin tärkeä asia kuin ydinvoima. Käyttäkäämme yhdistyneitä kansakuntia, käyttäkäämme olemassa olevia viranomaisia ja huolehtikaamme, meitä ihmisiä ihmiset saavat asianmukaisen suojan ja turvan ilman, että poliittiset intohimot tässä pääsevät väliin. Kiitokset ja edustaja Lebreton. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Ydinkatastrofit ovat pahimpia uhkia, jotka uhkaavat ihmiskuntaa. Tchernobylin äm, onnettomuus 86 ja 2011 tapahtunut Fukushiman onnettomuus ovat jotakin, jotka täytyy ottaa hyvin vakavasti. Siksi Euroopan parlamentilla on perusteita olla huolissaan Ostrovitsin ydinvoimalan rakennustöistä. Valko-Venäjä saattaa niitä päätökseen ja tarkoitus olisi ottaa laitos käyttöön vuonna 2018. On huolestuttavasta ei ole äh, alistettu Euroopan parlamentin päätöslauselman mm, vaatimille stressitesteille, kuten Euroopan parlamentin päätöslauselmassaan äh, maaliskuussa 2013 vaati. Meillä on tällaisia stressitehtejä tehty 20 ydinvoimalle Euroopan unionin ulkopuolella ja 10 voimalle unionin sisäpuolella. Olisi toivottavaa, että valko ottaisi inspiraatiota näistä testeistä. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että Vilna, Liettuan pääkaupunki, on vain 50 kilometrin päästä Ostrovetsin ydinvoimalasta. Kansainvälisen atomienergiajärjestön pitäisi Vuonna 2014 kesäkuun sopimuksen mukaan valvoa näitä testoja ja minä nyt vetoan tämän puolesta Astrovetsin Turvallisuus ei kuitenkaan saa olla jokin väline, jota Euroopan unioni käyttäisi hyväkseen hyökätäkseen jälleen kerran Venäjän kimppuun. Valko-Venäjä on Venäjän kumppani. Vuonna 2015 sutti käyttöön uuden lentokentän ja kaikki tietävät hyvin sen, että Venäjä on rahoittanut Ostrovetsin ydinvoimalan. Gracias, señor. Kiitoksia. Ja edustaja Korin Mikke. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem panu komisarzowi przypomnieć, że są różne... Kiitoksia hyvä puhemies. Haluaisin muistuttaa teitä vielä siitä, että meillä on erilaisia ydinreaktoreita. Niitä on kalliimpia, halvempia, turvallisempia ja vähemmän turvallisia. Enkä minä tiedä, minkä tyyppinen ydinreaktio vasta, ydinreaktori vastaa kaikkein tiukimpia turvallisuusvaatimuksia. Mutta jos tämän tiedätte, hyvä komission jäsen, jos on vain yksi reaktorityyppi koko maailmassa, joka vastaa näihin normeihin, niin se ei ole ainakaan sen kaltainen, jota on valko käytetty. Tässä tilanteessa me Puola mukaan lukien ajamme kuitenkin Valko-Venäjää Venäjän sylin, hyökkäämme Lukashenkaa vastaan, olemme tehneet tätä jo vuosia ja ajamme häntä lähemmäs Venäjää. Lukashenka ei kuitenkaan saa olla Venäjän taskussa. Venäjä on nyt maan ainut liittolainen, mutta se on meidän syymme, kun me aina moitimme tuota maata ja ajamme sen kohti Venäjää. Ja Sorinjo. Arvoisa komissaari, arvoisa puhemies, kaksi päivää sitten vietimme 30-vuotispäivää Tsernobylin ydinonnettomuuden jälkeen samassa maassa. Itse asiassa Ostroven sijaitsee nyt ja se herättää haamot henkiin ja aiheuttaa huolta. Fukushimassa näimme, kuinka valtava katastrofi oli kyseessä. Ne, tällaiset onnist- onnettomuudet eivät kunnioita maiden rajoja. Se tapoi tuhansia ihmisiä ja aiheutti valtavaa tuhoa. Komissio rauhoittelee Euroopan kansalaisia, että mitään syytä huoleen ei ole. Ja meidän täytyisi nyt komissiota uskoa, mutta en voi olla muistelematta sitä, että komissio, joka tekee tämän päätöksen, ei pysty itse käsittelemään sitä seikkaa, että 66 prosenttia Euroopan unionin ydinlaitoksista toimii kapasiteettinsa äärirajoilla. Direktiivi, uusi direktiivi vaatii 360 miljardia euroa tämänhetkisten ydinlaitosten modernisointiin, mutta vain kolmas osa näistä varoista on katettu ja kansalaiset protestoivat. Olemme esittäneet useita kysymyksiä komissiolle ja komissaarille, Arjaskanjetelle ja Alvarathin ydinvoimalaa koskien lähellä Portugalin rajaa. Ja meille on sanottu, että komissio odottaa uuden Euratom-direktiivin määräysten siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja Espanjan pitäisi nyt pystyä uskomaan, uskomaan että ydinvoimala toimii kuitenkin turvallisesti. Ja todellisuudessa ongelmia on ollut, mutta komissio ei ole ollut aktiivinen eikä proaktiivinen. Ja minä en tiedä, miten komissio voi varmistaa, että, e, että uusi Ostrovestin ydinvoimala olisi turvallinen, mutta toivon, että komissio tekee parhaansa, tekisi parhaansa kaiken mahdollisen, jotta se voisi taata ydinturvallisuuden kaikkialla Euroopassa. Enkä usko, että komissio näin on toimimassa. Herra komissari, me, puhumme tästä äh, epävarma, epävarmasta epävarmasta ydinlaitoksesta. Haluaisin puhua varmoista ydinvoimaloista. Saksa on päättä, päättänyt äh, äh, sulkea ydinvoimalaitoksensa ilman eh, mitään eh, vastalauseita nyt sitten kansleri Merkel juhlistuttaa itseään maailman ilmaston pelastajana eh, monen vuoden ajan Geneven ydinvoimaviranomaiset pitivät saksa, saksalaisia laitoksia maailman turvallisimpina. Nyt ne on määrä määrä sulkea. Saksan liittohallitus haluaa olla edelläkävijä tässä ja kaikkien pelko on pyyhkinyt pyyhkiytyneet pois. Äh, äh, Ranska, Suomi, Iso-Britannia ja Yhdysvallat haluavat rakentaa uusia ydinvoimalaitoksia. Äh, Fukushimassa, Fukushimassa on voimalla suljettuna, mutta Saksan rajan tuntumassa on, rakennetaan uusia. Japani alkaa sieltä yhdistää uusia laitoksia verkkoon Fukushiman sulkamisen jälkeen. Maailmalla on parikymmentä uutta rakennustyötä kaiken äh, ylipäätänsä 450 äh, ydinvoimalaitosta on tänä päivänä toiminnassa, eli en, enemmän kuin ennen Fukushimaa äh, tämä itse asiassa on myöskin no-, nostanut hintoja vaikka olisi luullut toisinpäin. Saksaa syytetään epäsolidaarisuudesta naapureitaan kohtaan. Ottakaamme tästä esimerkki Ruotsista ja vedetään tämä irrottautu ydinvoimasta luopumispäätös takaisin. Kiitoksia. Myös henkilölle olisi tarjolla sininen kortti edustaja Wuknerilta. Otatteko kysymyksen vastaan? Edustaja Wukner, olkaa hyvä. Herr Henkel, ich wollte Sie fragen. Herra Henkel, haluan kysyä teiltä, tiedättekö te, kuinka monta prosenttia maailman energiasta tuotetaan ydinvoimalla? Voitteko todella sanoa, että te kannatte kortenne ilmastonsuojelun kekoon, koska tämä prosenttiluku on alle kolme prosenttia. Mitä sitten tulee turvallisiin Saksa, Saksa, Äh, saks, saksalaisiin laitoksiin. Mitä sitten esimerkiksi Grömmäristä, se toisesta sanotaan niin, vastaus. Minä totesin, että maailman äh, ydinvoimalaitosten määrä äh, kasvaa ja että Kiinaan on rakenteilla 24 uutta ydinvoimalaitosta tähän malliin ei, ei. Tietysti tämä pitäisi olla kaikella selväksi, että sitten äh, rooli äh, edelleenkin tuotosta kasvaa koko ajan. Äh, eikä niillä oikeastaan mikään, mitään turvallisuuden, reaktoriturvallisuuden kanssa on. Edelleen Saksan laitokset ovat turvallisimmilla. Tämä Grymin onnettomuus ei reaktoriturvallisuuteen liittynyt sitä eikä tätä. Edustaja Selimovic. Belarus två första kärnkraftverk håller på att utföras just Kiitoksia. valko kaksi äh, kahta ensimmäistä reaktoria pykätään nyt venäläisten toimin, voimin Rosatomin yksi viisi miljardia Ruotsin kruunun arvosta investoidaan tähän ensimmäiseen vaiheeseen reaktorivaiheeseen, sillä he, sillä hetkellä, kun jo alkoi venäjä erittäin riippuvainen Venäjän energiasta, 90 prosenttia alkoi energiasta tulee jo nyt Venäjältä. Puhemies nähdään, millä tavalla Venäjä yrittää käyttää energiaa aseena, jotta voisi sitten vaikuttaa muihin maihin heille sopivalla tavalla tapahtunut Armeniassa, Kirgistanissa, Kazakstanissa, Virossa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa, Ukrainassa, Georgiassa ja, ja huomispäivänä valko -Venäjällä. Sen vuoksi Euroopan parlamentin täytyy tarkoin pitää silmällä tätä hanketta. Esimerkiksi ajatellen ympäristövaikutuksia naapurimaihin, mutta myös sitten sen vuoksi, että et, et se että ole ollenkaan äh, linjassa Euroopan yleisten energialinjausten äh, kanssa äh, komission täytyy myöskin näistä geostrategisia seurauksia tämmöisen hankkeen tiimalta pohtia tarkoin. Sanchez. Edustaja Sanchez. Paljon kiitoksia, edustaja Kaffel. Tchernobylin tragedia vaikutti suoraan yli kahteen miljoonaan valkovenäläiseen ja epäsuorasti koko planeettaan. Ydinsaasteet eivät tunne rajoja, ne vaikuttavat kaikkiin ja sen takia meidän täytyy käydä tätä keskustelua täällä tänään jotta oppisimme virheistämme, kun valko rakentaa nyt uutta ydinvoimalaa ilman, että tällaisia eh, eh, vaikutusarviointeja tai stressitestejä on suoritettu. Komissaari, kom, komissio pitäisi kutsua valko jotta se estäisi sen, että tätä tietä ei mennä eteenpäin, joka, jonka tulokset jo tunnetaan täällä Euroopan unionissa. Maailman eh, ydinvoimaa tuotet, voima tuotetaan täällä Euroopassa, mutta meillä on riittävät resurssit vaihtaa, vaihtaa tämä malli toisenlaiseen. Saksassahan näin jo toimitaakin. Ja toivotaan, että muutkin maat lähtisivät tälle tielle ja toivomme, että komissio, komissio rohkaisisi myöskin valko tälle tielle. Ne ydinvoimalat, jotka ovat vaaran, vaarallisia ja ovat ö, epäasianmukaisessa kunnossa, kuten yksi espanjalaisista, ovat sellaisia, jotka pitäisi sulkea ja ne täytyisi eliminoida kokonaan käytöstä. Kiitoksia sitten edustaja Javor. Dear colleagues. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Kuulimme monia tärkeitä huolia ja huomioita liittyen Valko-Venäjän ydinvoimalahankkeeseen, mutta haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että kun me nyt olemme huolissamme ydinvoiman rakentamista Euroopan unionin rahan lähe, rajan lähelle. Meillä on Euroopan unionin sisälläkin huolenaiheita. Unkarissa, minun maassani, kaksi uutta Venäjän tyylistä laitosta rakennetaan tulevina vuosina. Kyseessä on aivan sama teknologia ja tyyppi kuin Astrovitsin ydinvoima VVA 1000 tyyppinen ydinvoimalan lainos laitos. Euroopan unioni on toiminut melkoisen joustavasti ydinvoimalahankkeiden osalta. Unkarin ydinvoimalahankkeessa Eurotomin toimittaja esitti vetoäänen. Ja meillä on myöskin kysymyksiä Euroopan unionin hankintalainsäädännön noudattamisesta, tarjouskilpailua ei ollut ja on käynnissä tutkinta, koska samaan projektiin liittyen on kysymyksiä siitä, onko laitonta valtionapua myönnetty. Ja tämä hanke ei ollut kovinkaan avoin. Jäsenmaat ovat aivan tieten tahtoin rikkoneet Euroopan unionin ylinturvallisuuslainsäädäntöä ostaisitteko te näiltä samoilta hankkeiden vetäjiltä käytetyn auton ja uskotteko, että on hyvä idea antaa heidän rakentaa uusi venäläistyyppinen ydinvoima keskelle Euroopan sydäntä? Edustaja Javor, teilläkin on sininen kortti tarjolla edustaja Jakovicilta. Jakovic, olkaa hyvä. Hvala, poštovani gospodine zastupniče. Kiitoksia, Vuonna 1996 Kroatia allekirjoitti espo yleissopimuksen Ja sanon tämän nyt, koska olette juuri sanoneet sellaisia yksityiskohtia, jotka tunnemme oikein hyvin sen perusteella, mitä Unkarissa tapahtuu. Ja tämä, tätä uutta ydinvoimalaa ollaan rakentamassa ja se käyttää venäläistä, venäläistä teknologiaa. Eikö myöskin EUn pitäisi kehitellä yhteistä politiikkaa ydinenergian suhteen ja eivätkö naapurimaiden pitäisi olla mukana tässä tulevaisuuden strategian suunnittelussa. Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä sitä, että vahvempaa yhteistyötä jäsenmaiden välillä pitäisi tehdä. Tähän hankkeeseen liittyen Euroopan unionin jäsenmaita on osallistunut e- Espoon yleissopimuksen prosessin mukaisesti, mutta olen silti sitä mieltä, että kylliksi ei ole vielä tehty. Itävalta ja Saksa erityisesti ovat ilmaisseet huolensa tästä hankkeesta. Minä haluaisin tiedustella jäsenmailta, mukaan lukien Kroatia, voisivatko ne toimia aktiivisemmin tässä hankkeessa pienissä maissa, kuten Unkari. Ydinvoimalahankkeet eivät ole yhden maan asia. jos olkaa hyvä. Η πυρηνική ενέργεια είναι μεν μια ασφαλή μορφή energias, όμω για να χρησιμοποιηθεί... Kiitoksia. Ydinvoima on turvallista energiaa, ja jotta sitä voitaisiin käyttää vielä vain rauhallisiin, rauhanomaisiin tarkoituksiin, niin siihen tarvitaan turvallisuustoimia. Silloin kun on ydinlaitoksia, jotka rakennetaan Euroopan unionin rajojen lähelle, niin tällaisessa tapauksessa erityisen huolellisia on oltava. Ja tämä, tällainen tapaushan on tämä Ostrovestin ydinvoimala valko -Venäjällä. Meillä on varaumia. Emme tiedä, onko se rakennettu korkeiden turvallisuusstandardien mukaisesti, kuten Euroopassa on tapana. Tässä tapauksessa esiin nousee myöskin ydinlaitosten turvallisuus Albaniassa, Fyromissa ja Turkissa, jossa näitä ollaan rakentamassa. Turkki erityisesti on vaarallinen maa, koska siellä voi syntyä ydinonnettomuuksia, koska siellä ei ole avoimia proseduureja, eikä siellä myöskään simuloida vaaratilanteita. Ja Turkissa on lisäksi maanjäristyksiä, joten Euroopan unionin pitäisi varmistaa, että Ostrovestin ydinvoimala ja myöskin toinen ydinreaktori, joka rakennetaan Euroopan unionissa, pitäisi vastata, että nämä vastaavat Euroopan standardeja. Edustaja Ward. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia puhemies. Täytyy todeta, että olen pahoillani siitä, että herra Etchis hävisi salista eikä ota tätä keskustelua ollenkaan vakavissaan hän näyttää itse asiassa olemaan muutenkin aika tietämätön kaikista asioista, kun ehdottaa, että meidän pitäisi nojautua pelkästään YK, YK ja kansainvälisiin lakeihin. Eikö hän tiedä, että maailman vahvin valtio, Yhdysvalt, ei ollenkaan tunnusta YK on kansainvälistä tuomioistuinta, mihinkään. se sitten meillä tietää, siis onneksi me ollaan tämä EU sentään. Olen todellakin tyytyväinen, että parlamentti on päättänyt Valko-Venäjän ydinvoimalan turvallisuusnäkökohtia ja kaikki ympäristövaikutukset ja äh, stressitestit, joita kansainväliset sopimukset edellyttävät, tullaan panemaan asianmukaisesti toimeen, on myöskin tärkeää huolehtia. Minä ja, me, minä ja herra Etsis olemme varmasti huolissamme omasta turvallisuudestamme, kansalaistemmekin, mutta tässä on laajemmatkin ulottuvuudet. Ydinvoima eh, kytkeytyy riskejä, joita on hankala ja mahdoton arvioida, jos ajatellaan inhimillistä ympäristökatastrofia, joka saattaisi sitten olla vakavan onnettomuuden seurauksena olla. On liian kamala asia edes ajateltavaksi ajatellaan vaikkapa äh, äh, Fukushimin äh, onnettomuudesta eloon jääneitä, jotka kärsivät, kärsivät suurista ja vakavista terveyshaitoista monet lapset mukaan lukien. Minä olen eh, eri, eri, erilaisissa eh, ydinturvallisuutta seuraavissa eh, elimissä ja järjestöissä toiminut. Esimerkiksi Euroopan parlamentin seurantaelimessä, joka 2011 Fukushiman räjähdyksen jälkeen, onnettomuuden jälkeen tehtiin. Meidän pitää kannattaa kansallis- ja tukea kansalaisjärjestöjä tämän avoimuuden lisäämiseksi kentällä toimivat, jos ajatellaan energiateollisuutta, miten paljon se saa julkisia tukirahoja, äh, erityisesti sitten silloin kuntien ja kansainvälisen ja valvontaviranomaisten pitäisi huolehtia, että laitokset sitten toimivat todellakin turvallisesti. Kiitoksia. Hyvät edustajat, pidetäänpä kiinni hyvästä tahdista, että pysytään aikataulussa. Olemme nyt hyvässä tahdissa, pidetään sitä kiinni. Edustaja Makovei seuraavaksi. Mulțumesc. Katastrofe... Kiitoksia puhemies. Ydinkatastrofit aiheuttavat monien sukupolvien kuoleman, sairastumisen, tuhoavat ympäristöä, me olemme kaikki tämän huomanneet Tchernobylin jälkeen ja huomasin tämän myöskin muiden katastrofien jälkeen. Euroopan unionilla on vastuunsa. Kun ydinvoimalla rakennetaan, sen täytyy tiettyjä sääntöjä noudattaa ja meidän täytyy olla erityisen tiukkoja siinä, turvallisuuskysymyksien vuoksi. Me olemme keskustelleet nyt Ostrovitsin ydinvoimalan rakentamisesta valko Sitä rakentavat valko ja tämä laitos on 40 kilometrin päässä Liettuasta. Venäjä on sitä mieltä, että tämä olisi taloudellinen, hyödyllinen laitos, joka vähentäisi energiariippumuutta, mutta tämä on täydellinen valhe. valko on venäläisen sitä kaasusta riippuvainen yli 80 prosenttisesti ja tämän laitoksen ovat venäläiset rahoittaneen. 22 miljardia dollaria on tämä hanke vaatinut arviolta. Liettua on syyttänyt valko -Venäjää. Se on sanonut, että se ei tiedottanut kylliksi ydinlaitoksen rakentamisesta ja että ympäristövaikutusarviointia ei ole suoritettu eikä ole myöskään tehty vaikutusten arviointia juoma veden osalta. Ja me myöskin olemme saaneet tietoja Ostrovetsin ydinvoimalasta, mutta emme ole niitä saaneet valko viranomaiselta. Tämä on jotakin, mitä emme voi hyväksyä. Tämä ei ole normaalia. Meidän täytyy kiinnittää huomiota Euroopan kansalaisten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 Astrovitsin äh, äh, ydinvoimalaa, jota äh, valko rakentaa rikkoo monta sopimusta, esimerkiksi stressitesti velvollisuutta. Ostaisitteko te auton, täällä testattu millään, millään muotona? Tässä yhteydessä muistuttaisin, että, että tämä tämä nimenomaan tämä VRV 200 malli, 1200 malli on, on sellainen, että, on, että se on eri, tämä reaktoripaineen hallinnan osalta erittäin tehoton siinä missä Venä, Valko-Venäjällä ei ole myöskään mitään rahallisia mahdollisuuksia ö, ottaa huon kantaakseen sitten tämän, tämän tulevan ydinvoimalan käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Mitä tulee ydinsaaste, ydinjätteeseen, se on aivan keskeneräisesti vielä hoidettuna. Voitteko te vakuuttaa komissaari, että että, että eurooppalainen veronmaksaja ei nyt sitten jota kantaakseen sitä, mitä valko ei pysty rahoittamaan. Ja edustaja Shansi. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr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 tässä nyt sitten, kun Tchernobylin ydinkatastrofin 30-vuotispäivää on tässä hiljakkoon vietetty. valko oli yksi tämän katastrofin pahimmista uhreista, jonka tämän onnettomuuden seuraukset ovat siellä edelleenkin nähtävissä. Tämä on selkeästi yleiseurooppalainen ongelma, se on ihan selvä. On sen vuoksi tärkeää, että, että me katsomme vähän rajoja, rajojen yli pidemmällekin. Ja mietimme, miten tärkeää tällaisen ydin, ydinlaitoksen äh, turvallisuus oikeastaan onkin. Ajatellen paitsi turvallisuuspolitiikkaa tässä, äh, sinä, si, si, si, sehän äh, Minskhan on täysin Moskovasta riippuvainen pääkaupunki, energiaturvallisuus ja energiariippuvuus Val- Valko-Venäjällä. valko venäjällä Äh, äh, on äh, kysymys, josta pyritään pääsemään jaloilleen tällä vuosisadalla, mutta, mutta itse, itse, itse asiassa Unkarin tavoin tässä nyt on singahdetaan takaisin viime vuosisadalle, jos ajatellaan tätä ydinvoimalan vanhanaikaista rakennetta. Haluaisin kiinnittää tähän myöskin komission ja parlamentin huomiota nimenomaan siltä osin, että että me, me olemme huomanneet sen minun kotimaassani Unkarissa, että missä on tällaista tukea mahdoton antaa. Uusi, jokainen uusi ydinlaitos on itse asiassa uusi ihme, jos ajatellaan e, e, eurooppalaista rakennustekniikkaa, koska mehän yritämme täällä laajentaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja pikku, pikkuhiljaa luopumaan ydinvoimasta energialähteenä. Posłowie, to nie jest debata... Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä ei ole mikään yleisluontoinen keskustelu, tämä on hyvin erityisluontoinen keskustelu. Me emme voi täällä puhua Euroopan energiaratkaisuista tai siitä, missä määrin ydinenergia on tarpeen Euroopassa tai jostakin tämänkaltaisesta. Kyseessä on nyt hyvin täsmällinen tapaus, investointi laitokseen, joka on erittäin lähellä Euroopan unionin rajaa. Tämä alue on hyvin tärkeä sekä Liettualle että valko -Venäjälle. ja minua hämmästyttää komission jäsenen vastaus. Hän puhui aivan kuin kyseessä olisi vain mikä tahansa investointi, jonka kohtaan teknisiä seikkoja pitäisi vain arvioida. Monet kollegat mainitsivat täällä Tchernobylin onnettomuuden ja me olimme tuolloin rautaesiripun toisella puolella. Me tiedämme erittäin hyvin, mitä tarkoittaa se, kun ihmishenkeä ei kunnioiteta, kun ei kunnioiteta ympäristöä. Luonnollisesti meidän täytyy pohtia ihmisten suojelua säteilyltä. Täällä monet käyttivät puheenvuoron alleviivatakseen Venäjän roolia. Kyseessä on Venäjän kanssa yhteisrahoittama projekti. Ja me tiedämme kaikki, että Venäjän rahoittamat hankkeet ovat Venäjän harjoittaman politiikan mukaisia. Jos Euroopan unioni todellakin haluaa varmistaa koko maan osan turvallisuuden ja todellista ulkopolitiikkaa harjoittaa. Se ei voi sulkea silmiään siltä, että tämä on venäläinen investointi, jolla on poliittisia tarkoituksia. Seuraavaksi ilman puhujalistaa puhujat ja ensimmäisenä edustaja Jajovski. panie przewodniczący! powiem w dużym skrócie nie interesuje mnie skąd białoruś weźmie środki. kiitoksia puhemies hyvin lyhyesti. ei minua kiinnosta se mistä rahoitus on tullut ydinenergiahankkeeseen Valko-Venäjällä. Ei minua kiinnosta se, myykö Valko-Venäjä tämän jälkeen sähköenergiaa, jota tässä rakenteella olevassa ydinlaitoksessa valmistetaan. Minua kiinnostaa turvallisuus, tuotantoturvallisuus. Voimmeko me olla varmoja siitä, mikä ydinvoimalan vaikutusalueen turvallisuus on. Hyvin selkeästi haluan tuoda esiin sen, että turvallisuuskysymykset, jotka ovat mukana komissiolle esitetyssä kysymyksessä, mm ehdottomasti ansaitsevat vastauksen. Talouskysymyksetkin muuta, mutta Euroopan komission täytyy käyttää kaikkia mahdollisia välineitä, jotta se voisi kontrolloida tätä hanketta. Edustaja Stylianides. Kiitos puhemies. valko on yksi entisen Neuvostoliiton kehittyneimmistä maista ja Lukashenkon hallitus katselee Moskovan suuntaan, mutta se ei pitäisi saada aikaan meissä negatiivista ennakkoasennetta häntä kohtaan, koska tietenkin jos, e, e, jos ydinonnettomuus tapahtuu, niin sitähän voidaan vaan rajojen sisäpuolella pitää. Sen me tiedämme kaikki jo myös Tsernobylin tapauksesta. Ja niinpä Ostrovetsin rakennushanke pitää suorittaa tiukkojen sääntöjen puitteissa niin, että IAEA e myös tai IAEAn säännöt tulevat myös noudatetuiksi, mutta samoin pitäisi toimia myöskin Turkin kanssa. Turkissa rakennetaan myös ydinvoimalaa Dodekanisissa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 puhemies. Ydinturvallisuuden saralla tapahtuva edistys on e- elintärkeä ja ensiarvoisen tärkeää Euroopassa ja muualla. Emme voi unohtaa sitä, että jäsenmailla on ydinlaitoksia alueellaan aika vanhojakin, jotka jatkuvasti aiheuttavat piilevää vaaraa ajatellaan äh, portfolin rajan tuntumassa olevaa es- es- espanjalaista ydinlaitosta, siinä on ollut toimintahäiriöitä toistuvasti. On, jotakin, on, on todellakin tehtävä sitten myöskin ympäristön tilan turvaamiseksi. Huolto ja ylläpito on oltava asianmukaista ja myöskin alas, alasajo on tapahduttava aina äh, turvallisuus, turvallisesti meidän pitää kyetä vaihtamaan näiden vanhojen laitosten tuotantokapasiteettia kestävään ja energiatehokkaaseen suuntaan. Ja seuraava edustaja. Thank you very much, Mr. President. Paljon kiitoksia puhemies. Tietenkin tilanne Valko-Venäjällä ydinvoimaan liittyen on jotakin sellaista, jota täytyy seurata ja valvoa kansainvälisellä tasolla ja on tärkeää, että jopa välttämätöntä varmistaa, että kaikki turvatoimet toteutetaan. Haluaisin vain selventää aikaisemmin käyty keskustelua sanomalla, että tässä on kyseessä laajempikin periaatteellinen kysymys, joka halutaan tässä keskustelussa tuoda esille. Nimittäin se, että on olemassa lukuisia kansainvälisiä yrity- järjestöjä, muitakin kuin EU, jotka tukevat täysin muun muassa IAEA e ja YK tukevat täysin meidän lähestymistapaamme ja ovat merkittävässä roolissa. Ja voimme todeta, että G7, G20, NATO, IMF, ja standardisointijärjestö, maailman kauppajärjestö, OECD, Interpol ja kaikki muut ovat järjestöjä, jotka haluavat olla mukana tässä keskustelussa, mutta UKssa kuitenkin keskustelu on pyörinyt tämän EUn ympärillä. Eli tässä on todellakin laajemmasta periaatteellisesta kysymyksestä kysymys, kun puhutaan Ostrovetsista. Edustaja Siladlinnos. Η κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Όστροβετς της Λευκορωσίας έχει τεράστια... hyvä puhemies. Ostrovetsin ydinvoimalla valko on erittäin tärkeä valko ja Euroopan unionin energiapolitiikilla. Turvallisuus ja ympäristön suojelu ovat myöskin erittäin tärkeitä seikkoja. On aivan selvää, että valko on aivan kaikki oikeudet etsiä vaihtoehtoisia energianlähteitä. 90 prosenttia kaasustahan maahan tuodaan Venäjältä, tätä ei saa unohtaa valko on venäläisen yhtiön kanssa sopimus siitä, että tämä rakentaa ydinvoimalan ja huolehtii ydinjätteestä, siis todellakin myös ydinjätteestä. Venäjä voi tehdä monia sopimuksia, mutta sen pitäisi pohtia erilaisia vaaratilanteita, sen pitäisi äh, myöskin kunnioittaa eri sääntöjä. Ja, pitäisi myöskin saada mukaan tähän työhön, kuten myöskin Euroopan unionin eri tahot. Kiitoksia. Gracias. Kiitokset. Ja edust- komission edustajalla vielä loppupuheenvuoro. Thank you, chairman. Kiitoksia puhemies, arvon jäsenet, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä puheenvuoroistanne, jotka osoittavat, kuinka korkea tasoisesta kysymyksestä, kuinka tärkeästä kysymyksestä tässä keskustelussa puhutaan energian turvallisuudesta ja kuinka suurista asioista on kysymys. Ja haluaisin ottaa tästä esille myöskin laajempia kysymyksiä, jotka ovat nousseet esiin keskustelun aikana. Mutta ensiksi Ostravetsin tapauksesta. Korostaisin, mitä sanoin jo alussa. Komissio jatkossakin käyttää kaikkia käytössään olevia välineitä varmistaakseen, että turvallisuusstandardeja noudatetaan EU-se, EUn ja kansallisen, kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti Ostrovetsin tapauksessakin. Ja tästä syystä meidän prioriteettimme on nyt varmistaa, että Ostrovetsin ydinvoimalla koskeva stressitesti pannaan mahdollisimman nopeasti täytäntöön eurooppalaisin spesifikaatioin. Kuten aina komissio tiedottaa parlamentille täysimittaisesti kaikista tapahtumakuluista, kun niitä tulee esiin. Mutta sanottakoon selvästi, että monet ratkaisuista kysymyksiin, jotka tässä keskustelussa on otettu esille, ovat yhteydessä siihen, että päästään eroon energian eristyneisyydestä ja saadaan aikaiseksi Euroopan laajuiset energiamarkkinat. Kaikki, kaikille Baltian Itämeren alueen valtioille on tärkeää, että me teemme työtä sen aikaansaamiseksi, että ne pääsisivät integroitumaan täysin Euroopan energiamarkkinoille. Hyvä uutinen tässä on se, että olemme edistymässä. Hiljattain olemme nähneet säh- Lietuan ja Puolan ja Ruotsin välisen sähköyhteyksien luomisen Litpol-linkin ja Nordbalt projektin puitteissa niin, että Itämalan, Itämeren al- valtiot ovat päässeet mukaan eurooppalaiseen runkoverkkoon. Olemme saaneet 2014 vuodesta jolloin luku oli 4 prosenttia, 22 äh, prosenttiin, joka on tämän hetken luku. Kaasupuolella olemme mm, työstämässä Puola-Liettua yhteyttä ja GIPL, kuten sitä kutsutaan, on ensimmäinen kaasuyhteys Itä- itäisen Itämeren alueen ja Manner-Euroopan välillä. Kun se on saatu valmiiksi 2019 vuonna, se poistaa alueen eristyneisyyden kaasun suhteen niin, että sillä on käytössään monia eri kaasunlähteitä ja reittejä ja vastapuolia ja viime kädessä se sitten vähän madaltaa myöskin kuluttajahintoja. Paljon tästä edistyksestä johtuu Baltian energiamarkkinoiden eh, yhteyssuunnitelmasta, joka tuo yhteen kaikki Itämeren valtiot tekemään yhteistyötä alueen integroimiseksi Euroopan verkostoon, energiaverkostoon. Tämä on esimerkki muille siitä, mitä voimme saada aikaiseksi energiaunionin puitteissa. Mutta meidän täytyy rakentaa tälle kivi, edistyksen kivijalalle. Meidän haasteenamme on varmistaa se, että Itämeren valtioiden synkronisointi muiden eh, eh, muiden eh, eristäytyneiden valtioiden ohella Euroopan unionille tapahtuu asianmukaisesti. Energiaunionin on perustuttava solidaarisuuteen ja luottamukseen sen on oltava sellainen, joka puhuu yhdellä äänellä ulkopuolisille kumppaneillemme ja joka viime kädessä tarjoaa turvallista ja kestävää energiaa Euroopan kansalaisille heidän tarpeisiinsa. Ja tästä syystä energiaunioni on komission prioriteettilistan kärjessä ja siksi keskitymme täysillä täytäntöönpanoon. Odotamme innolla Euroopan parlamentin kanssa yhteistyötä, jotta saisimme tästä kouriin tuntuvaa todellisuutta. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia edust- komission edustaja. Tällä päätetään tämä osuus esityslistasta ja siirrymme seuraavaan kohtaan, jossa esitellään lyhyesti seuraavat mietinnöt. Ensimmäinen on edustaja Hoivuhin mietintö, joka koskee uutta komppanuutta elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi ja annankin esittelijälle neljän minuutin puheenvuoron.